Hyvät kollegat, herra puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, me jatkamme kokousta. Je demande à chacun de reprendre sa... Pyydän, että jokainen menee hiljaa, hiljaa paikalleen. Eli nyt me siirrymme uh, une autre phase. toiseen osioon. Ensin kuulimme yleisempää äsken niiden puheenvuorojen pohjalta, joita komission jäsenet Olli Rehn ja Andor esittivät. Nyt tämän perään meillä on kolme teemaa. Ensimmäinen aamupäivällä liittyy unionin talousarvioon ja kansallisiin talousarvioihin iltapäivällä vielä sitten kansallisen talouspolitiikan yhteensovittaminen se on iltapäivän alussa ja sen jälkeen työllisyyspolitiikka. Eli haluaisin nyt ensinnäkin toivottaa tervetulleeksi Kyproksen puheenjohtajavaltion herra Lins komission jäsenen jälkeen puhuu. Tervetuloa myös komission jäsen Lewandowski, joka on vastuussa talousarviosta. Hän myös esittelee komission ehdotuksia liittyen yhteisön talousarvioon tulevina vuosina. Hiukkasen hiljaisuutta pyydän. Ja vielä muistuttaisin, että me jatkamme samaa menettelyä kuin äskenkin, eli ne teistä, jotka haluavat puheenvuoron pitää, täyttäkööt oranssin lomakkeen, joka on teille toimitettu, pankaa nimenne. Ai nyt se onkin valkoinen tämä lomake väri vaihtuu auringon mukaan. Nimi, parlamenttinne ja vastuunne. Näin voimme antaa kaikille puheenvuoron tasapainoisella tasa tavalla. Myös ajatellen puheen aikaa, maat, puolueet ja parlamentit huomioiden. Alustuksena muutama sana näin voin esitellä myös tämän osion ongelmatiikan, mistä nyt puhumme tässä tapaamisessa. Kyse on siis kansallisten talousarvioiden ja unionin talousarvion suhteesta. Tämä on erityisen tärkeä aihe näinä päivinä, kahdestakin syystä. Ensinnäkin kaikki kansalliset talousarviomme joutuvat noudattamaan kuria ja yrittävät palata tasapainoon. Ennen näkemätöntä monessa maassa. 20 maassa 27 joutuvat noudattamaan liiallisen alijäämän menettelyä. 25 jäsenvaltiota 27 on allekirjoittanut myös budjettikurisopimukseen. Sehän tuli voimaan tämän vuoden alusta. Toisaalta Nimenomaan näinä aikoina käydään myös neuvotteluja Euroopan talousarviosta tuleviksi seitsemäksi vuodeksi. Ja me toivommekin, että me pääsemme tulevina viikkoina sopimukseen komission tekemän ehdotuksen pohjalta. Nimittäin jos talousarvio unionissa onkin nyt unionin 28. no 29. tavallaan talousarvio, kun Kroatia tulee. 85 prosenttia unionin varoista tulee nimenomaan kansallisten talousarvioiden puolelta, siis teidän puoleltanne. Mutta yhtä lailla myös 94 prosenttia yhteisön menoista palaa jäsenvaltioihin ja helpottavat kansallisia talousarvioita. Ajatellaan tässä muun muassa yhteistyöpolitiikkaa kehitysyhteistyössä. Toisin sanoen yhteisön talousarvio on tavallaan myös lisätalousarvio itse kullekin kansallisesti. Ja sitten tulopuolella yhtä lailla kuin on menopuolella. Tämä kolme vuotta kestänyt kriisi on oikeastaan näiltä osin hyvin paljastava esimerkki. Yhtäältä se on osoittanut, että meillä on maiden kesken yhteisiä intressejä ja paljon vahvempiakin intressejä kuin mitä kukaan oli edes ajatellut. Meidän Irlanti, rakkaamme, edustaa vähempää kuin yhtä prosenttia unionin kansalaisista. Parhaimpia toki, yksi prosentti kuitenkin. Kreikka edustaa BKTllä 2 prosenttia EUn BKTstä. Ja kuitenkin näiden kahden kumppanin nykyinen tilanne on huolestuttanut meitä kaikkia kuukausien ajan. Ja haluankin tässä nyt Irlannille ja Kreikalle esittää myös kiitokseni näistä valtavista ponnisteluista päästäkseen vaikeuksistaan. Saksan liittotasavalta pari vuotta sitten päätti yhtäkkiä, että luovutaan ydinenergian tuotannosta heidän maassaan. Sillä oli vaikutuksia kaikissa muissakin jäsenvaltioissa, koko unionissa, ajatellen energian hintaa tai energiatilannetta ylipäätään. Ja ennen kuun päättymistä vielä Italiassa on vaalit. Tässä on erilaisia esimerkkejä vain kaikesta tästä. Ja mitä Italia sitten uuden hallituksen myötä tekee, niin silläkin on vaikutuksensa kaikkiin kumppaneihin. On siis yhtäältä yhteinen intressi yhteisöstä on tullut kaikkien yhteisö. Se, mitä jossain tapahtuu, vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti myös muihin. Toisaalta kriisi on myös osoittanut, että meillä ei ollut käytettävissämme yhteisvastuutta luovaa, luovia mekanismeja, koska meillä on tämä yksi kohtalon yhteys kuitenkin. Nyt meillä on rahastoja, kuten solidaarisuusrahasto käytössä, mutta jos tätä nyt vertaisi terveyteen, Esimerkiksi se on vain hengityslaite paremminkin, se ei ole varsinainen hoitomuoto, jolla parannettaisiin jotain. Moni teistä aamupäivälläkin Espanjasta, Kreikasta, Portugalista, Kyproksesta, Liettuasta, Latviasta osoittivat myös, että paitsi että yhtäältä meillä on kuria, jota tarvitaan, niin mitä apua voidaan saada myös tästä solidaarisuusmekanismista, niin meillä on muitakin järjestelmiä. Ja sen päälle täytyy myös rahoittaa tulevia investointeja, että saadaan kasvua ja kilpailukykyä aikaan. Ilman kasvua ei löydy lopullisia ratkaisuja alijäämään, velkaan, sen paremmin kuin työttömyytenkään. Toisin sanoen, koska me joudumme kaikki 28 talouspolitiikassamme myös tekemään leikkauksia hallintokuluissa, jos sellaisia on tarpeettomina – ja vielä säilyttää myös investoinnit tulevaisuuteen. Niin siksi meidän täytyy yhdessä esittää kysymyksiä siitä, mitä me odotamme Euroopan talousarviolta. Mitä me siltä odotamme menopuolella? Miten me paremmin voisimme jotenkin keventää kansallisia talousarvioitamme tai täydentää niitä? Olisiko olemassa sellaista politiikkaa, että meillä olisi menossa tarpeen saada aikaan kriittistä massaa, jotta saataisiin aikaan myös taloudellista tehokkuutta, tätä eurooppalaista lisäarvoa, kuten ylähuoneen edustaja juuri aamupäivällä totesikin. Onko normaalia esimerkiksi, että Euroopan talousarviossa meillä on viisi kertaa enemmän määrärahoja maatalouteen kuin tk on Aamupäivällä kuultiin kysymyksiä myös toissijaisuusperiaatteesta, varsinkin van der Linden kysyy tästä. Ajatellaanpa alue- ja kohesiopolitiikkaa, niin noudatammeko siinä ihan varmasti myös subsidiariteettia. Alueeni Ranskassa Akvitania lahoittaa kymmenen, ei, eh, tuhat hanketta Euroopan kassasta. Onko tämä sitten moni, subsidiariteettia? Koska meillä kansallisella tasolla on ennennäkemättömiä rajoitteita budjetissa, niin eikö ole nyt tullut korkea aika, että me luopuisimme sellaisesta järjestelmästä, jossa meillä on kansallin, unionin talousarvio, joka tulee kansallisista talousarvioista, mutta siellä ei ole ehkä enää voimavaroja. Ja ehkä täytyy mennä alkuperäiseen ajatukseen, johon unioni perustuu, ja se on edelleen perussopimuksen kirjattu. Eli eurooppalaisten menojen täytyy perustua Euroopan unionin omiin varoihin. Moni teistä otti esille myös tämän ongelman aamupäivällä. Nykyjärjestelmä, jonka mukaan kansalliset valtiot rahoittavat unionin talousarviota, on käynyt kestämättömäksi. On täysin epäoikeudenmukaista, kun täällä on noin puolisen tusinaa maita, jotka ovat etuoikeutetussa asemassa ja maksavat vähemmän, joskus aika paljonkin vähemmän, kuin mitä heidän puolestaan täytyy maksaa unionin talousarvion, ajatellen kansallista vaurautta. Ja yhtä lailla sitten vastapuolella on huonommassa asemassa olevia maita järjestelmän vuoksi. Toteaisin vielä, että koskaan tätä ei käsitellä, kun valtiovarainministerit kokoontuvat tai Euroopan neuvoston jäsenet tapaavat. Minä toivon, että kansallisten parlamenttien edustajat, varsinkin asianomaisista maista, julkisesti ottavat tämän esille. Myös ajatellaan tässäkin yhteydessä, voitaisiin esittää tämmöisiä kysymyksiä muiden rinnalla. Kaiken kaikkiaan panin merkille aamupäivällä, varsinkin kuuntelin ja Ranskan senaatista. Hän otti esille tämän kysymyksen, eikö pitäisi tehdä ehkä ero, kun meillä on euroalueeseen liittyvät ongelmat yhtäältä, ne toimet, jotka liittyvät nyt yhtenäisvaluuttaan kuuluvissa maissa, tai sitten muut kysymykset. Me voimme palata Lypävällä vielä tähän kysymykseen, mutta hyvä on se pitää mielessä nytkin. Näin alustuksena nämä muutamat sanat ja esittäisin, että komission jäsen voisi nyt esittää tärkeimmät ehdotukset, joita komissio on tehnyt tuleville vuosille. Thank you. Good morning, rainy morning, but that is what... Kiitos, hyvää huomenta, sateista aamua, mutta sellaisiahan täällä yleensä on ja täällä on taas lakkoja, nyt taksikuskit lakkoiluvat Brysselissä. Jos ajatellaan tämän kokouksen ajankohtaa, niin se on aivan oikea viikko ennen kuin pidetään tärkeä Euroopan johtajien kokous, joka koskee talousnäkymiä 2020 asti, ja tähän liittyy raha myös. Tämä on hyvä aika saada mukaan ne ihmiset, jotka ovat kansan valitsemia 27 valtiosta. En tiedä, onko Kroatia täällä mukana, mutta 27 valtiota on mukana. Ja niin kuin Olli Rehn ja Suur sanoivat, tämänhetkinen tilanne Euroopassa on hyvin erilainen tässä julkisen talouden vakauttaminen on pääasia 2011 asti, mutta se ei ole enää ainoa asia, vaan tässä etsitään tasapainotettua eh, talous- asioiden hoitoa eri tavoin ja tämä nyt sitten muuttaa tilannetta ja nyt on oikea hetki ja paikka miettiä näitä asioita. Meidän ei pidä lähteä tulevaisuudessa asioita niinkään muuttamaan, vaan tällä hetkellä ehkä tietysti sopimusmuutoksia tarvitaan, mutta nyt on tärkeää, että meillä on kapasiteettia ratkaista talouskriisi ja Euroopan budjetti on myös tärkeällä siellä tässä mielessä, sillä se on erilainen kuin kansalliset budjetit, joissa puhutaan lähinnä investoinnista. Tämä ei ehkä hopea luoti, mutta kuitenkin osa vastausta siihen, miten voidaan saada aikaiseksi vakauttamista ja pitkän aikavälin investointirahaa työllisyyttä ja kilpailukykyä varten. Ja tässä onkin Euroopan budjetin todellinen lisäarvo ja se erottaa sen muista. Te varmasti tiedätte, että tämä on maailmanlaajuisesti ainoa budjetti, joka on aina tasapainossa. Me emme voi mennä markkinoille toisin kuin eh, perheet tai kansalliset eh, tahot tai pankkiin pankkia käyttämään. Me voimme käyttää ainoastaan niitä tuloja, mitä meillä on, tullituloja ja muita tuloja jäsenvaltioilta. Mitä tulee sitten tulevaisuuteen, meillä on tietysti joitain selkeitä ehdotuksia, jotka liittyvät kilpailukykyyn, kasvuun ja työpaikkoihin, nyt on kansasta budjetista hyvin vaikea löytää investointirahaa. Ruotsi on ilmeisesti ainoa maa, josta löytyy tällaisia kannustavia toimia. Muissa maissa tähän ei pystytä. Investointirahat kärsivät ensimmäistä kertaa e, heti ensin, kun lähdetään säästämään. Investointihankkeet eivät ole unionin tasoisia niin kuin muut kansallisen kansallisten budjettien kulut. Eli ensimmäinen osuus, joka selvästi kasvaisi tulevassa ehdotuksessamme. Tämä liittyy horisontti 2020. Nämä ovat uuden sukupolven tutkimusohjelmia. Ensimmäistä kertaa Euroopan unionin historiassa otetaan näin selvästi mukaan tutkimus ja innovaatio, sillä – julkista rahaa pannaan paljon tutkimuksiin, mutta ei niinkään kaupalliseen innovaatioon niin kuin Atlantin toisella puolella. Horisontti 2020 alkuperäisen ehdotuksemme mukaisesti oli 55 miljardia, miljardia ja se on nyt 80 miljardia voin tätä vielä kommentoida, mutta 2011 näin ensin ehdotettiin. Tässä lähdetään liikkeelle seitsemästä puiteohjelmasta ja sen tutkimusohjelmista. Olemme saaneet tähän asti 95 hakemusta tutkimusavustuksille tämän ohjelman puitteissa ja niiden, niitä ovat esittäneet 400 yksilöä tai järjestöä, 16 000 on annettu. Siinä on 100 000 yksilöä ja tutkimusjärjestöä mukana ympäri Euroopan, eli tämä on kyllä todella varmasti tärkein tapa tukea tutkimusta koko Euroopassa, sillä kansallisessa budjetissa ei tällaisia tutkimusvaroja kovasti ole välttämättä. Jos ajatellaan nyt siis näitä ohjelmia, joita ollaan nyt panemassa täytäntöön, niin siltä pohjalta esitämme uudenlaista läheistä suhdetta tieteen ja innovaation välille ja sen nimi on Horisontti 2020. Sitten meillä on PK-yritysten COSMA-ohjelma ja sillä on varattu 2,5 miljardia euroa alun perin. Ja 1,4 miljardia finanssivälineisiin, jotka toisivat vipuvaikutusta. Ja tässä ajatellaan esimerkiksi riskipääomaa, jota ei selvästikään ole tarjolla. kun mietitään PK-yritysten rahoituskapasiteettia. Nämä ovat uuden sukupolven ohjelmia nuorten koulutukseen ja liikkuvuuden edistämiseen. Tämä on selvästi suuri ongelma, joka on havaittu. Laslo Andor tämän mainitsi että on hyvin tärkeää palauttaa nuorisolle tulevaisuus ja usko siihen. 2012 lopulla otsikoista löytyy usein Erasmuksen puutteet, mutta sitten on muitakin osioita elinikäisessä oppimisessa. Tärkeää on, että lisätään liikkuvuutta Euroopan markkinoilla ottaen huomioon, miten suuria eroja työllisyydessä on. 5 prosenttia Itävallassa on työttömyystaso ja sitten toisaalta Espanjat kuin muut maat. Liikkuvuus voisi olla osittainen ratkaisu ja sitä voitaisiin edistää, jos olisi lisää tällaisia eurooppalaisia stipendejä. Me haluamme tässä todellakin vipuvaikutuksen aikaiseksi. Miten voidaan mobilisoida ottaen huomioon se, että rahaa on budjetissa vähän. Me, meillä on tämä Euroopan verkostohanke, joka yhdistää energiaverkostoja ja muita myös turvallisuuden edistämiseksi. Tarvitsemme todellista turvallisuutta, emme vain julistuksia. Tarvitaan koulutusmuotojen yhdistystä valtioiden välillä ja sitten on toisaalta digitaalitalous. Meillä on vähän pitkän aikavälin eh, sijoituksia erityisesti koulutus liikennealalla, koska tässä on pitkän aikavälin riski ja ajatus olisi myös parantaa näitä pitkän aikavälin investointihankkeita, jos ajatellaan budjettipanosta ja investointipankin panosta. Ja tästä on suuri vipuvaikutus, jos tämä toimii. Tätä nyt testataan, on olemassa niin kutsuttuja pilottihankkeita erilaisiin eh, kuljetusinfrastruktuureihin liittyen. Mutta tämä koskee nyt siis näitä tiettyjä budjettikohtia, joilla on tällainen vivutus takanaan, mutta tärkeää on nyt, että kohesion ja maatalouskehityksen kautta saada myös tärkeä panos. Tämä on mahdollisuus nyt suunnata uudelleen rahat työpaikkoihin, kilpailukykyyn ja kasvuun. Tämä toimii kumppanuussopimusten kautta jäsenvaltioiden kanssa. Euroopassa ei nyt olla kovin innostuneita makrotaloudellisuudesta taloudesta ehdollisuudesta, ja, jossa on etukäteisehtoja menoille, mutta kun katsotaan tavoitteita eri alueille Euroopassa, niin nehän liittyvät kovasti juuri tähän. Euroopasta tarvittaisiin nyt lisää menoja kasvun ja kilpailun suuntaan. Eli tässä pitää miettiä, miten perinteistä politiikkaa, kuten kohesiopolitiikkaa, maaseudun kehityspolitiikkaa, voitaisiin suuntaa uudelleen myös osittain suorien maksujen, suorien tukien kautta, ja näin päästäisiin pitkän aikavälin investointeihin. Niitähän erityisesti tarvitaan tällä hetkellä. Nyt viikon kuluttua on huippukokous. Ensimmäinen ei onnistunut marraskuussa, mutta ei se kuitenkaan hukkaan mennyt, sillä sen jälkeen saimme paljon lisää tietoa siitä, mitkä ovat jäsenvaltioiden pääajatukset. Ja nyt valmistelutyötä tehdään kovasti, jotta 78. helmikuuta tilaisuus ei menisi hukkaan. Minä kuitenkin pahoin pelkään sitä, että jos ajatellaan realistista näkökulmaa ja budjettia, niin ehkä tässä eh, voitaisiin olla nykytason alapuolella. Herman van Rompuyn viimeinen ehdotus oli 20 miljardia vähemmän kuin 2020 asti verrattuna tämänhetkisen 2017-2013 aikaan. Eli on aika vaikea saada tämä määrä enemmistö täältä parlamentista. Frankfurter Allgemeinista tänään löysin tällaisen mukavan luettelon Saksan Meppe ja Alvaro oli täällä. Siis tällainen laaja budjettikoalitio. Raymond Böge on varmasti täällä CDUsta ja Jutta Haug sitten SDstä ja sitten Helga Trympel vihreistä. Eli kaikki nämä eri kannat, mitä parlamentista löytyy, kaikki yhdessä tässä pyrkivät edistämään Euroopan budjetin määrää, mutta sen arvohan liittyy siihen, että saadaan pitkään aikavälin investointeja ja näin voidaan ennakoida investointeja. Meillä on monivuotisia ohjelmia, jotka mahdollistavat vakauden. Se on todella tärkeää nyt, kun epävakaus vallitsee Euroopassa, mutta valitettavasti neuvottelu logiikan takia tässä pikemminkin puolustetaan kansallisia varoja, ei niinkään mietitä tulevaisuutta käyttöä sen hyväksi. Ja jäsenvaltiothan konservatiivisesti perinteisesti eh, puolustavat maatalousmaksuja ja suoria tukia, mutta tämä on aina ollut näin. Olipa minkälainen mantra tahansa, joka koski budjetin uudistamista, niin kuitenkin lopulta aina halutaan puolustaa maatalouskuluja. Varmasti tästä naapurini sanoo jotain sen tärkeydestä myös Irlannilla. neuvotteluissa ei saa unohtaa yksinkertaistamista. Meillä on uudet varanhoito, uusi varanhoitoasetus, jota todella eh, vaadittiin, että edunsaajat halusivat byrokratian yksinkertaistamista. Tämän pitäisi olla osaltaan tässä mukana tärkeänä tavoitteena seuraavalle kaudelle ja meidän pitäisi edistää myös innovatiivisia rahoitusvälineitä, sillä ponnistelipa Euroopan parlamentti miten tahansa, niin todennäköisesti joudumme jatkossa antamaan vielä lisää rahaa Euroopalle, mukaan lukien Kroatiaan 28. valtio tulee lisää toimivaltuuksia ensimmäistä kertaa lisää. Euroopan luotava vähän vähemmällä rahalla, mutta tämän lisäksi tarvitaan muiden rahoitusvälineiden vipuvaikutusta. Minä nyt oikein, sulla on mielen kiinnolla odotan tätä keskustelua, katson oliko tämä nyt oikein mitä sanon vai ei. Ja kiitos siitä, että sain tulla puhumaan tänne ihmisille, jotka kansa on valinnut. Kiitos. Commissioner, Chairman, members. Komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, kollegat. Affording me the opportunity of addressing you here today. Kiitän tilaisuudesta päästä puhumaan teille. Tänään oli erittäin kiinnostavaa kuulla komission jäsenen alkupuheenvuoro. Hän nosti esiin koko joukon asioita, jotka minä itse asiassa tässä omassa puheenvuorossani myös tulen esittämään kollegat, Irlannin puheenjohtajakauden tärkein asia on vakauden palauttaminen sekä kasvun ja työllisyyden, työpaikkojen luominen. Tätä varten tarvitaan kilpailukykyinen Euroopan talous. Sen on oltava joustava hyvinä aikoina ja kestävä huonoina aikoina. Tarvitsemme vakaata Eurooppaa jossa jäsenvaltiot tukevat toinen toisiaan tällaisia eh, ikäviä tahoja vastaan, eivät kilpaile keskenään tai pyri tallomaan toisiaan. Eurooppa on vahvempi, kun se pitää yhtä, ja näinä kovina talouden aikoina tämä on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin. Euroopan unionin malli on ö, yhtenäinen monimuotoisuus ja meidän täytyy kaikkien muistaa tämä, jos haluamme jatkoa tällaisena globaalina toimijana. EU-ohjausjakso on ollut osa tätä kehitystä, joka haluaa varmistaa sen, että EU voi antaa finanssipolitiikan suhteen neuvoja jäsenvaltioille, miten niiden tulisi toimia ja myös valvoa tilannetta. Ja Taloudellinen ja rahapoliittinen yhteistyö vaativat myös kansallista valvontaa ja kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin toiminta yhdessä on aivan välttämätöntä, jotta demokraattinen legitimiys toteutuu. Tämä parlamentaarinen viikko käsittelee 2013 EU-ohjausjaksoa. Tämä prosessi on elintärkeä, koska se tarkastelee jäsenvaltioiden poliitikkoja. Se katsoo, mihin jäsenvaltiot käyttävät rahansa ja pyrkii varmistamaan sen, että jäsenvaltiot tekevät järkeviä ratkaisuja. Tämä on mahdollisuus. Mahdollisuus varmistaa se, että tutkimus, innovaatiot ja kehitys otetaan huomioon kansallisissa politiikoissa. Meidän on priorisoitava näitä kysymyksiä. Innovaatiot ovat äärimmäisen tärkeitä tulevaisuudellemme. Euroopan haasteet ovat aivan valtavia ja vuoteen 2050 mennessä vain 6 prosenttia maailman väestöstä tulee asumaan Euroopan unionissa. Ja haasteena on, ovat todella kasvavat nousevat taloudet Kiina, Venäjä, Brasilia, Intia. Ja tässä talouden ilmapiirissä meidän täytyy puhaltaa yhteen hiileen niin, että saamme aikaan innovaatioita kaikkialla Euroopan unionissa, että kaikki jäsenvaltioiden budjetit pyrkivät tähän. Irlannin Irlanti on sitä mieltä, että komission alkuperäinen monivuotinen rahoituskehysehdotus oli hyvin tasapainoinen. EU-talousarvion on säilytettävä nykytasonsa ja ähm, varoja on käytettävä myös kohesioon. E- Irlanti on ollut siis tällä kannalla ja me katsomme, että kun talouden ajat ovat kovat ja monilla, monet jäsenvaltiot kärsivät rahoitus- ja talouskriisistä, niin ei ole oikea aika vaarantaa tulevaisuutta ja jo menneisyydessä aikaan saatua edistystä esimerkiksi juuri innovaatioiden al- alalla. Tähän IMFkin on puuttunut. Irlanti on esimerkki sellaisesta valtiosta, joka on saanut huomattavaa hyötyä EU-rahoituksesta, kun on investointu inhimilliseen pääomaan ja avaininfrastruktuureihin. Viime vuosikymmenten ajan me olemme uudelleen järjestelleet koko taloutemme Eh, ja meistä on tullut eh, tietopohjainen talous. Eh, Irlannille puheenjohtajan valtiona on tärkeää varmistaa se, että EUn rahoitusohjelmat tukevat kestävää kasvua, innovaatioita ja auttavat tukemaan avaininfrastruktuureita sekä sosiaalista infrastruktuuria, sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Mitä tulee monivuotiseen rahoituskehykseen, katsomme, että sen on oltava oikealla tasolla ja tämän lisäksi on tarkasteltava muun muassa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Kuutisen prosenttia meidän tuloistamme on tullut juuri maatalouspolitiikan eri toimien kautta vuotta. Tämä on ollut hyvin merkittävää meille toki kohesiopolitiikan ja muiden rakennepoliittisten toimien lisäksi. Katsomme, että puheenjohtajavaltio luonnollisesti on äh, neutraali toimija, kun neuvotellaan monimuotoisesta rahoituskehyksestä. Haluamme nyt todella auttaa EUn ulospääsyyn tästä tämänhetkisestä kriisistä ja katsomme, että yksi hyvin tärkeä tekijä on se, että panostetaan voimakkaasti tutkimukseen ja innovaatioihin. Katsotaanpa nyt. Euroopan innovaatio tulostaulu on osoittanut äh, tilanteen 2007 muun muassa otettiin käyttöön indikaattoreita äh, jäsenvaltioita varten ja myös muita ja pääasialliset äh, kilpailijamme Australia, Brasilia, Kiina, Kanada, Japani, Yhdysvallat, Venäjä tässä vertailuna, niin Yhdysvallat, Venäjä ja Korea ovat itse asiassa meitä edellä monissa eri asioissa muiden muassa. Ja on aivan välttämätöntä, että me panostamme innovaatioihin. Tutkimuksen puiteohjelma on yksi päävälineistämme innovaatioiden tukemiseksi, teknologioiden tukemiseksi, juuri niin kuin komission jäsenkin tuossa totesi. Kun ajatellaan kansallista tasoa, niin kun arvioidaan äh, näiden äh, riippumattomien äh, paneelien kautta näitä kansallisia ohjelmia, niin tässä on ollut tiettyä hajannusta ja Irlanti on hakenut puiteohjelmien rahoitusta. 2007-2012 välillä Irlannista on tullut yli 6000 hakemusta tutkimuksen kuudennen puiteohjelman osallistumiseksi ja 1300 hakemusta eh, meni läpi, eh, joten yli 23 prosenttia hakemuksistamme hyväksyttiin ja saimme tukea yli 438 miljoonaa euroa tätä kautta Irlanti on saanut aika hyviä tuloksia äh, pienten ja keskisuurten tutkimusprojektien äh, kautta. Suurin, suuri osa on tällaisia keskisuuria tutkimusohjelmia meillä Irlannissa. Ja kun ajatellaan tutkimusinfrastruktuuria Eh, halutaan erityisesti pyrkiä siihen, että PK-yritykset, joissa kuitenkin eh, yritystoiminnasta 98 prosenttia Euroopan unionissa tapahtuu, saisivat osallistua tutkimusohjelmiin. Haluamme, että PK-yritysten osuus nousisi 15-20 prosenttiin. Tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma on Irlannissa luonut vuoden 2007 jälkeen tuhansia työpaikkoja ja tämä onnistumisprosenttimme 23 prosenttia hakemuksista on mennyt läpi on hiukan yli keskiarvon EU:ssa, joka on 22 prosenttia. Talouden tukemiseksi on hyvin tärkeää laajentaa osallistumista tutkimuksen mm, puiteohjelmaan ja juuri Horisontti 2020 ohjelmassa tähän pyritään. Sen tavoitteethan ovat saada aikaan toimivia toimivaa teollista kehitystä Euroopassa, toimivia innovaatioita. Tämä tukisi kaikkea kaikkia meidän yhteiskuntiamme. Eli erinomainen tutkimus, teollinen johtajuus sekä myös muut haasteet ovat tässä ikään kuin tukipilareina. Haluamme tukea EU-aloitteita työllisyyden parantamiseksi, erityisesti nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat ovat osoittautuneet erittäin hyväksi tässä. Niiden kautta on luotu työpaikkoja ja tämä hyvä malli tulee säilyttää. Kun ajatellaan Euroopan tutkimusaluetta, kyseessä ovat markkinat, joissa tutkijat, teollisuus, yritykset voivat liikkua vapaasti. Ja tämä tukisi meidän tutkimuspotentiaaliamme ja välttäisi myös päällekkäisyyttä. Kun ajatellaan nyt Irlannin puheenjohtaja kautta, niin yksi me tutkimuksen suhteen on patenttikysymykset. Neuvostohan Kyproksen puheenjohtajakaudella pyrki asiaa jo ratkaisemaan ja Irlannin kaudella pyrimme nyt todella siihen, että tämä yhteinen patenttikysymys ja patenttitaho kysymys saataisiin nyt hoidettua niin, että saataisiin aikaan todella yhteiset yhtenäiset patentit kaikkialla Euroopassa. Tämä tulisi näin ollen halvemmaksi patentin hakijalle ja yksinkertaistaisi, helpottaisi asioita. Öö, näin innovaatioita voisi syntyä entistä helpommin. Sitten nuorisoa työttömyyskysymys. Se on jossain jäsenvaltiossa yli 40, Irlannissa muun muassa 29 prosenttia, ja tämä on yksi puheenjohtajakautemme kulmakiviä. Meidän on saatava nuoret työhön, nuoret innovoimaan. Meidän on rohkaistava nuoria työmarkkinoilla käyttämään taitojaan. Meidän on tarjottava heille valoisampi tulevaisuus. Ajat ovat vaikeat ajat ovat muuttumassa, mutta meidän on luotettava nuorimme ja annettava heille välineet ja rohkaistava heitä viemään Eurooppaa eteenpäin. Maat, joissa on hyvä tilanne, joissa on valtavasti potentiaalia, nuoria, niin nämä henkilöt on todella saatava, saatava mukaan niin, että myös budjettipolitiikan keskiöön saatettaisiin juuri innovaatiota. Tämä tulisi ottaa huomioon myös tässä ohjausjaksokysymyksessä. Jos näin tehdään, uskon, että saamme voimakkaamman tietopohjaisen innovatiivisen unionin, joka pystyy kilpailemaan myös maailmanlaajuisesti. Lopuksi puheenjohtaja 28.29. helmikuuta järjestämme kokouksen, jossa työllisyys- ja sosiaaliasioiden innovaatioasioiden valiokunnat 27 jäsenmaiden parlamentista kokoontuvat. Ja tärkeintä tai Haluamme keskustella siitä, miten saadaan PK-yritykset Horisontti 2020 yhdessä torjumaan nuorisotyöttömyyttä. Me todella korostamme tutkimuksia ja innovaatioita kasvun ja työllisyyden aikaansaamiseksi ja haluamme käydä tätä keskustelua kaikkien EU-kumppaniemme kanssa. Esimerkki osoittaa, että että Kyseessä on äh, vakava kriisi, mutta kyllä tästä kriisistä voidaan löytää myös uskottava ulospääsy. Uskomme, että tarvitaan, elpymiseen tarvitaan todella päättäväisiä toimia sanahelinän lisäksi myös todellista täytäntöönpanoa. Me olemme olleet EU-ssa nyt 40 vuotta ja haluamme jatkaa seuraavatkin 40 vuotta niin, että saamme rauhanomaisen, vakaan, turvallisuuden tulevaisuuden paitsi Irlannille, koko Euroopan unionille. Kiitos puheenjohtaja. Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtajavaltion edustaja tästä merkittävästä viestistä tänne kaudet Kauttanne varten. No, ensinnäkin puheenvuoron saa Euroopan parlamentin esittelijä Tanskasta, alleryhmästä, eli Ann Jensen. Pyytäisin häntä ja muitakin lukuisia puheenvuoron pitäviä puhumaan mahdollisimman lyhyesti, jos haluamme vielä keskustelua käydä. Ann. Thank you very much, Chairman, uh, and thank... Kiitoksia kovasti, puhemies, ja kiitos mahdollisuudesta saada kertoa, mikä tilanne on vuoden 2014 budjetin osalta ja miltä se näyttää, kun katsotaan sitä ohjausjakson valossa. Ensimmäinen ongelma on tietysti se, että monimuotoista rahoituskehystä meillä ei vielä ole. Täytyy katsoa, miten lainsäädännössä päästään eteenpäin. Käykö todella niin, että ratkaisua ei löydetä, mutta ensi viikolla palataan tähän. Komission jäsen Lewandowski sanoi, että meillä on käsittelyssä ehdotus, joka jäädyttäisi EUn talousarvion vuoden 2008 tasolle, vuoteen 2020 asti. Eli seitsemän tulevaa vuotta oli siis, olisivat sellaisia, että budjetti olisi vuoden 2008 tasolla, eli 5 prosenttia muodollisten ehdotusten ulko- tai alapuolella. Siinä puhuttaisiin maatalousmenojen leikkauksesta. Itse haluaisin nähdä juuri tätä. Ehkä muilla on muita näkemyksiä. Samoin kohesiota ollaan leikkaamassa ja kasvua taas ollaan saamassa liikenneinfrastruktuurin ja tutkimuksen, mutta ei kuitenkaan todennäköisesti niin paljon kuin komissio ehdotti. Ja sitä Euroopan parlamentti voimakkaasti olisi tukenut. On todettava, että parlamentti pelkää, että talousarvio ei ole kyllin kunnianhimoinen summien osalta, mutta ei myöskään kyllin joustava niin, että painopisteiden muuttaminen nykyhetkestä vuoteen 2020 ei olisi mahdollista. Ja muistuttaisin teitä vielä näistä monivuotisista rahoituskehyksistä, jotka saivat alkunsa Tony Blairin kaudella. Ei kestänyt kauankaan, kun kasu, tai hanat ähm, suljettiin Bulgarian, niin sitten alettiin puhua energiapolitiikasta, mutta rahaa siihen ei ollut. Mutta onneksi meillä on tässä liikkumavaraa maatalousbudjetin osalta. Sieltä ehkä voitaisiin löytää varoja, mutta tällaista joustavuutta tuskin saadaan seuraavan kertaan. Mutta joustavuutta tarvitaan, koska maailma saattaa muuttua varsin merkittävästikin vuoteen 2020 asti. On tärkeää, että puhumme budjettikysymyksistä Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien kanssa. Monesta syystä tämä on tärkeää. Useat näistä syistä ovat tulleet jo esiin. Talousarviomme on pieni, mutta se on investointibudjetti ja joillekin maille tämä on äärimmäisen tärkeää. EU:ssa on maita, joille EUn rahoitus merkitsee 70 prosenttia niiden investointien tukemisesta, eli on jäsenvaltioita, joille tämä kaikki on äärimmäisen tärkeää. On myös tutkimus- ja muita hankkeita, joissa toimimme yhdessä, ja joiden osalta voidaan sanoa, että samoihin tuloksiin ei päästäisi, jos kaikki toimisivat ainoastaan yksin. Ja on hienoa, että Irlanti puheenjohtajana korosti sitä, että tämä on tärkeää pienille valtioille. Tämä on tärkeää. Me usein parlamentissa, Euroopan parlamentissa puhutaan, puhumme yhteisistä arvoista ja lisäarvosta. Ja tähän todella tarvitaan lisää ponnisteluita niin, että yhdistetään kansalliset ponnistelut Euroopan tason toimiin. On myös alueita tai aloja, joilla EUn talousarvio voi auttaa vakauttamaan julkista taloutta jäsenvaltioissa. Omassa maassani Tanskassa olemme vähentäneet diplomaattisten palveluidemme kustannuksia, koska meillä on nyt yhteinen ulkosuhdehallinto. Tämä on esimerkki siitä, kuinka koton, kotopuolessa voidaan saada aikaan säästöjä. Tähän liittyy liittyviä kysymyksiä on esimerkiksi sisämarkkinoiden toteuttamisessa. On asioita, joita voimme tehdä halvemmalla yhdessä. Ja on alueita, joissa todella yhdistämällä voimamme voimme leikata kansallisia budjetteja. Emme kuitenkaan saa nähdä EUn talousarviota sellaisena, että se tuo mukanaan kustannuksia, vaan sellaisena, että se voi todella vähentää kustannuksia kansallisesti, ja tämä on tärkeää. Ensi vuoden budjetin avainsana parlamentille on kasvu. Täytyy varmistaa, että kasvulle saadaan kylliksi varoja ja tässä tärkeänä osana on juuri nuorisotyöttömyyden torjuminen. Ja on tärkeää, että myös kansallisesti löydetään rahoitusta näille uusille hankkeille, joiden kautta nuoret pääsevät paremmin osallisiksi työmarkkinoista. Meillä on jäsenvaltioita, joissa väestön kehitys on sellainen, että tulevina vuosina tulee olemaan työvoimapulaa. Ja ei ole kestävää, että nuoret jäävät vuosikausiksi työmarkkinoiden ulkopuolelle. Tässä on joitakin tärkeitä kysymyksiä Euroopan parlamentin näkökulmasta, mutta lopuksi haluaisin nyt todeta vielä er- erään asian, kun täällä on kansallisten parlamenttien edustajia läsnä. On valitettavaa, että valtionvarainministerit eivät ole valmiita maksamaan laskua tai antamaan määrärahoja, joita on jo luvattu. Tämä on kasvava ongelma. Ja käy niin, että rakennerahastoista ei onnistuta maksamaan hankkeita ajoissa. Euroopan parlamentti todella kynsin hampain puolustaa sellaisia budjetin aloja, jotka ovat yhteisiä mutta on maita, jotka odottavat saavansa EUlta varoja ja saavat näitä vasta myöhässä, niin silloin teidän puheenjohtajana pitää todella puuttua asiaan. Tässä ei saa piilotella Euroopan parlamentin selän takana. Tämä ei ole pelkästään rahakysymys, vaan myös kysymys on siitä, että meillä on sellainen komissio, joka todella voi hoitaa oman tehtävänsä. Kiitos. Kiitos, Ah, No niin, sitten puheenvuoron saa Eduardo Carveta, Portugalin parlamentin edustaja. Puheenjohtaja, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä parlamenttivälinen kokous antaa oikein hyvin oman panoksensa kahden viimeaikaisen vajeen vähentämiseen kriisiaikana. Eli meillä on ollut vaje, joka koskee avoimuutta, demokratian, demokraattista avoimuutta ja toisaalta talouspolitiikkaa ei ole kunnolla hallinnoitu. Ja on myös oleista, että ohjauskauden yhteydessä nyt puhutaan työllisyydestä ja kasvusta. Tämä tekee selväksi sen, että on selvää, että kahden viime vuoden ajan Eurooppa on reagoinut myöhään ja huonosti. Ja siksi taas kerran tänä vuonna Eurooppa tulee olemaan taantumassa. Tämä johtuu siitä ajatuksesta, että ajateltiin, että valtionvelkakriisi koskee ainoastaan näitä periferisiä talouksia ja että siitä ongelmasta päästäisiin säästötoimilla. Tästä on aiheutunut sitten se, että kriisin rakenteellinen ulottuvuus on lisääntynyt kaikkialla Euroopassa. Euroopan keskuspankin antama vastaus on muuttanut sitten tätä suhdannetta tai tätä tendenssiä. Portugali on tästä hyvä esimerkki. Meitä on pidetty esimerkkinä tehokkuudesta ja päättäväisyydestä. Olemme yksimielisesti panneet täytäntöön näitä budjettipoliittisia vakautustoimia, joita pidetään tärkeinä. Ja tästä on kuitenkin aiheutunut kauheita taloudellisia seurauksia, paljon työttömyyttä jo kolmas vuosi taantumaa ja yhteiskunnalla tasolla suuria ongelmia. Tämä on kansallisella tasolla, mutta on tärkeää miettiä eurooppalaista ulottuvuutta ja siksi 2020 strategiassa on tärkeää, että taas lähdetään edistämään kilpailukykyä. On varmistettava se, että saadaan julkisia investointeja infrastruktuuriin, jotka edistävät Euroopan integraatiota ja kasvua. Olisin ollut puhua jo seuraavassa edessä kohdassa, mutta jos ajatellaan kasvustrategiaa, niin sen osalta täällä on paikallaan puhua siitä, miten voidaan nämä mukautusohjelmat, miten niissä voidaan huomioida se, että ei pidä luoda rakenteellisia ongelmia, jotka voivat sitten pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä vaarantaa eri jäsenvaltioiden elpymismahdollisuudet. Me tarvitsemme sellaisen strategian, jossa mukautusten rinnalla on työllisyyden lisäämistä, kasvua ja julkisia investointeja. Tämä on tärkeä vastaus. Nyt ei voida mennä siihen, että vähennetään yhteisöbudjettia, vaan nyt tarvitaan lisää talouspolitiikan koordinaatiota, lisää solidarisuutta ja lisää demokraattista avoimuutta. Ei tarvita vähemmän Eurooppaa, vaan lisää Eurooppaa, mutta todellakin sellaista Eurooppaa, joka on solidaarinen, joka lähtee liikkeelle kasvu- ja työllisyysstrategiasta. No. Kiitos herra puheenjohtaja. Sitten Kreikan parlamentin puolesta herra Akis Karantopoulos. Ei rouva, anteeksi. Ei kun. Ei, selvä. Sitten Helga Tryppel, saksalainen, vihreä jäsen Euroopan parlamentissa. Ich würde jetzt gerne auf die... Kiitos puheenjohtaja. Minä puhuisin nyt strategiasta. Täällä nyt on kuultu, että tarvitaan kasvua ja työpaikkoja, mutta kukaan tässä salissa ei ole kertonut, että mistä sitä uutta kasvua oikein saadaan. Mielestäni kasvua voidaan saada vain siinä tapauksessa, että todella haluamme toimia nuorisotyöttömyyttä vastaan, investoimme koulutukseen, innovaatioihin, kuitenkin kestävällä ympäristön huomioon ottavalla, ilmastotavoitteet huomioon ottavalla tavalla. Kun ajatellaan investointeja, sellaisiin tuotantolinjoihin, jotka ottavat ympäristön huomioon, vähentävät hiilidioksidipäästöjä, niin nämä ovat niitä aloja, joista kestävää kasvua voidaan saada aikaan. Siksipä myös EU-talousarvion on mahdollistettava investoinnit näille aloille. Tämä on oikea painopiste. Nyt kuitenkin tehdään juuri päinvastoin. Jos nettomaksajamaiden tahto menee neuvostossa läpi ja budjettia leikataan 10 prosentilla ja samalla ajetaan maatalousetuja ja rakennerahastoetuja, niin silloin leikataan kaikista niistä kysymyksistä, joihin täällä nyt puhutaan, kauni- joista täällä puhutaan kauniista puhe- kauniissa puheissa investointeja innovaatioihin ja niin edelleen. Tämä on pelkkää poliittista sanahelinää, hyvät naiset ja herrat. Mielestäni tämä olisi vakava virhe ja siksi katsonkin, että meidän tulisi yhdessä myös Irlannin johdolla pohtia, miten pääsisimme näihin yhteisiin tavoitteisiimme oikeasti todellisuudessa. Toinen huomio, Bill Gates oli eilen SPDn vieraana Berliinissä ja vaati äh, finanssitransaktioveron käyttöön ottaa NATOa. Neuvostossa kiistellään edelleen siitä, onko tämä oikein vai väärin. 11 jäsenvaltiota ovat nyt valmiit ottamaan tämän veron käyttöön. Minun mielestäni tämä olisi merkittävä panos pankkivalvonnan eh, rinnalle rahoitusmarkkinoita eh, huomioon ottaen ja niiden valvontaa. Eh, mielestäni Lewandowski on tehnyt erittäin hyvän ehdotuksen, sillä jos FTT TEE:stä saatavat varat tulisivat EUn omiksi varoiksi, voitaisiin jäsenvaltioiden maksuosuuksia vähentää vastaavasti kaikilta. Mielestäni tässä kaikki voittavat ja todella toivon, että eri tahot vielä kääntävät kelkkansa tässä asiassa, siis ne vastustavat tahot. Täällä on monia kansallisten parlamenttien edustajia. Ja mielestäni on tärkeää korottaa, että kun me korostaa, että kun me täällä Euroopan parlamentissa haluamme korottaa EU-budjettia, niin emme me suinkaan tee sitä eh, jotenkin toimielintämme kohottaaksemme. Ei, vaan siksi, että me katsomme, että nämä rahat todella tarvitaan kaikissa jäsenvaltioissa tilanteen parantamiseksi. Toivoisin, että tämä ymmärrettäisiin. Kiitos. Kiitoksia kovasti ja nyt puheenvuoron saa tuoda ka- Alankomaiden ylähuoneesta Rova Lukas. Thank you, Mr. Chair. Um, the Dutch Parliament is a very strong supporter. Alankomaiden parlamentti tukee kovasti tätä talousarvioajatusta. Haluamme, että Tutkimuksen ja kehityksen pannaan enemmän varoja, mutta leikataan kuitenkin maatalousmenoja tai kohesiovaroja vain avoimilla markkinoilla, yhteisellä lähestymistavalla, tutkimuksella. Yrittäjät ja elinkeinoelämä ylipäätään voi tuottavuutta, lisäarvoa lisätä. Näin löydetään uusia tuotteita markkinoilla. Meidän täytyy innovoida ja päästä näin kriisistä, löytää ratkaisukeinoja vastataksemme näihin valtaviin haasteisiin. EUn talousarvion uudistaminen on tärkeä askel eteenpäin kohti tulevaisuutta. Me toivomme, että helmikuiset keskustelut Eurooppa-neuvostossa johtavat myös läpimurtoon näiltä osin. Jos ajatellaan, mitä Horisontti 2020kin on, eli täytyy tukea laadukasta tutkimusta ja kehitystä, saada hyvät tutkimustiimit työkön, jotta kaikki voimme siitä hyötyä. Horisontti 2020 varoja voidaan käyttää myös naisten parempaan mukana olon tai infrastruktuuriin jäsenvaltiossa. Ja lopuksi haluaisin vielä korostaa sitä, että on hauska kuulla, että puheenjohtajavaltio Irlanti panee tärkeälle sijalle myös yhteisen patentin täytäntöönpanossa on tärkeä askel eteenpäin, niin että päästään pois virkavaltaisuudesta. Kiitos. Merci beaucoup, madame. Kiitoksia kovasti, rouva. Ja sitten kohti pohjoista herra Bernardsson Ruotsin kansankäräjiltä. Je prononce bien. Äänsikö oikein? Förordet, herr Kiitos puheenjohtaja, kiitos puheenvuorosta. Minä olen täällä. Täällä ollaan. Ja oikein mainiosti äänsitte tuon nimenikin. Kysymys, joka tällä on esitetty tässä kysymyksessä, kokouksessa, on nyt se, että miten EU-talousarvio voisi tukea jäsenvaltioita, että ne pääsisivät omiin tavoitteisiinsa. No tässä luonnollisesti kyse on siitä, miten, minkälaisen panoksen EU-talousarvio voi antaa sille, että me pääsemme tästä eurooppalaisesta kriisistä. No aika kattava vastaus tähän kysymykseen on kuultu tässä puheenvuoroissa, nimittäin se, että että EU-talousarviota on modernisoitava voimakkaasti niin, että hyvin tavoitehakuisesti parannetaan infrastruktuureja, koulutusta, tutkimusta, kehitystä, että näihin aloihin satsataan ja että näissä puitteissa sitten vielä priorisoidaan niitä asioita, jotka antavat eurooppalaista lisäarvoa ja lisäävät kilpailukykyä. Kun täällä nyt aamupäivällä on kuunnellut puheenvuoroja, niin on itse asiassa syntynyt sellainen vaikutelma, että tästähän saatetaan olla hyvin pitkälti samaa mieltä. Kaikki ovat yhtä mieltä, mutta ongelma on se, että jos tähän pyritään, niin on ohjattava varoja uudestaan ja tämä on osittain aika tuskallistakin, yleensä sitten poispäin sieltä maataloudesta. Ruotsin demarit haluamme jäädyttää budjetin, mutta samalla uudenaikaista modernisoida sitä voimakkaasti. Ja esiin nousee kysymys, että onko todella tarpeen EUn olla pidettyväinen, kun monet jäsenvaltiot ovat nyt on todella pakotettu vyönkiristyspolitiikkaan? No vastaus on ei. Ei näin tietenkään voi perustella. Mutta ei voi myöskään sanoa, että laajennetaan EU-budjettia kun joidenkin jäsenvaltioiden talousarviot ovat kasvaneet nopeammin kuin EU-budjetti tässä muutaman vuoden ajan. Ei näinkään voi perustella. Siis jokaisen budjetin on ikään kuin levättävä omilla laakereillaan omat meritit pohjallaan. Ja yksi asia vielä tähän lisäksi. Kaikissa komission asiakirjoissa ja kaikissa neuvoston tiedonannoissa on todettu, että on panostettava voimakkaasti työpaikkoihin, kasvuun, kilpailukykyyn. Tämä on kuultu täälläkin vaikka kuinka monta kertaa tänään, mutta ongelma on se, että kun ajatellaan EU-tason ohjelmia ja kansallisen tason ohjelmia, niin nämä näitä leimaa vyönkiristyspolitiikka siksi, että EU on lamassa tai monet maat ovat lamassa. Sosiaalinen kurjuus laajenee ja tilanne on todella, todella vaarallinen. Ja jos me haluamme tämän äh, tuho, tuhoisan noidan kehän pysäyttää, niin meidän on ensinnäkin uudenaikaistettava EU-talousarviota, mutta myös ajettava sellaista kriisipolitiikkaa, joka on tasapainoisempaa EU-tasolla ja kaikissa jäsenvaltioissa. Tähän kriisipolitiikkaan on lisättävä sosiaalinen ulottuvuus. Ei kyse voi olla vain vyön kiristämisestä, kyse on oltava myös kasvusta ja työpaikkojen luomisesta. Kiitos. Kiitoksia kovasti. Sitten palaamme Irlantiin. Herra Durkin parlamentista Dälistä. Olkaa hyvä. Chairman, uh, Kiitos puheenjohtaja on hienoa voida puhua tälle arvovaltaiselle yleisölle ja minusta on hyvä ajatus, että kansallisten parlamenttien edustajat tulet keskustelemaan kollegoiden kanssa, jotta voidaan ymmärtää toisemme paremmin. Ja minä toivoisin, että tästä keskustelusta saataisiin ainakin irti se, että voitaisiin ymmärtää toistemme kantoja paremmin. Haluaisin onnitella kollega Kera Lynchia hänen panoksistaan. Se oli todella tärkeää. Toivottavasti siihen saadaan Euroopan kollegat sitten samalle linjoille. Tänä aamupäivänä on viitattu siihen, että meidän pitää kantaa vastuu. Tästä nimenomaan on kyse. Meidän on oltava vastuussa ei, ei ainoastaan omasta budjetistamme, vaan myös Euroopan toimielinten budjetista ja yleensä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan koordinoitua taloudellista ponnistusta. Se tarkoittaa myös sitä, että kullakin maalla on omat tarpeensa, joidenkin tarpeet pohjautuvat maatalouteen, toisten tekniikkaan ja toisten taas raskaisen teollisuuteen, olivatpa tarpeet mitä tahansa. Ne no saadaan esimerkiksi Irlantia, meillä maatalous on tärkeä sille, että voimme päästä tästä taloudesta umpikujasta, jossa olemme. Ja näin teemme. 90 prosenttia tuotannosta me viedään kaikkeen maailmaan. Me emme pystyisi tekemään tätä taloudellista tehtäväämme, jos emme saisi tätä maataloustukea ja siksi on tärkeää, että se pidetään yllä. Ja olemme sitä mieltä, että on huonoa talouspolitiikkaa, jos Euroopan budjettia lähdetään leikkaamaan dramaattisesti samanaikaisesti, kun kansallisten parlamenttien on pakko leikata omia budjettejaan näistä jo tunnetuista syistä täällä on jatkuvasti viittauksia säästöihin, mutta minusta kyse ei ole säästöistä, vaan siitä, että meidät pakotettiin tekemään näin, koska meillä ei ole tarpeeksi resursseja maksaa ja siksi joudumme leikkaamaan budjettia. Tämä on hyvin rankkaa, tämä on vaikeaa eh, kansallemme ja ihmiset ovat siitä vihaisia, mutta siitä on kuitenkin tuloksia. Me tarvitsemme nyt tunnustusta kaikkialla Euroopan unionissa on tunnustettava se, että meidän tiemme on oikea ja on tärkeää, että muut maat ymmärtävät, että tässä ollaan samalla tiellä menossa samaan suuntaan eteenpäin. Jos emme näin tee, niin käy niin, että joudumme sellaiseen tilanteeseen 50 vuoden kuluttua, jossa vielä kysytään samoja kysymyksiä. Yhä vielä pyritään paneutumaan näihin asioihin, mutta tämä tapahtuu jälkikäteen tuossa vaiheessa. On hyvin tärkeää puheenjohtaja, että me tullaan toimi vastuullisesti nyt ennen tapahtumia ja me kannustamme niitä maita, jotka ovat jo osoittaneet, että ne ovat erityisen vahvoja eräillä aloilla, niin pyydetään niitä tekemään oma tehtävänsä nykyisten rajoitteiden puitteissa ja toivottavasti kollegan tuella. Kiitos Parahin kollega. Onnittelut Irlannille hyvästä esimerkistä. Pääministeri kävi täällä Euroopan parlamentissakin jokin aika sitten ja osoitti loistelijalla tavalla, miten urheasti teidän maassanne on ponnisteltu. Edustaja Kalfin Euroopan parlamentista, Bulgariasta, hän on myös meidän esittelijämme, kuten on Jensenkin monivuotisessa rahoituskehityspaketissa. Kiitos, puhemies. Haluaisin tuoda esiin jotakin huolenaiheita, jotka ovat tulleet jo esiin siis kansallisten parlamentin jäsenten puolelta liittyen neuvoston mahdollisiin budjettipäätöksiin, jotka eivät välttämättä sovi parlamentille. Meidänhän pitää sanoa tähän kyllä tai ei. Valitettavasti kaikki argumenttimme jäivät huomiotta neuvostossa. Tästä on esimerkin, jotta ymmärrätte, että emme tässä pyydä rahaa. Meidän täytyy muistaa, että Euroopan talousarvio on 50 kertaa pienempi kuin kansallinen talousarvio. Se on ainoastaan 2 prosenttia EUn julkisista menoista. Ja kun puhumme siitä, miten EUn budjetti vaikuttaa yhdessä kansallisten budjettien kanssa, niin meidän pitää olla varovaisia. Talousarvion koko. Tässä ei ole kyse jäädyttämisestä, vaikka monet kollegat näin sanovat, vaan tässä on kyse siitä, että palataan vuoden 2008 tasolle ennen edellistä laajentumista. Ja toivotaan, että tämä toimisi vuoteen 2020 asti. Tässä siis jäädytetään ja palataan vuoden 2008 tasolle. Mutta meidän täytyy sitten pystyä toimimaan tällä budjetilla. Tämä ei taas käy kaikille. Kun halutaan hyväksyä kansalliset budjetit, tarvitaan tiettyjä toimia, joita EU-tasolla ei voi tehdä. EU-budjetti on paljon tiukempi ja tämä täytyy muistaa. Emmekä me omien varojen osalta halua suurempaa talousarviota, vaan sellaisen, joka olisi riippumaton kansallisista budjeteista. Ja tämähän olisi kaikille valtiovarainministereille hyvä uutinen ohjausjakson puitteissa. Eli tässä ei puhuta suuremmasta rahamäärästä, vaan sen uudelleen kohdentamisesta. Ja sitten lopuksi vielä talousarvion yhtenäisyys vakausmekanismin luominen ja uudet välineet, joista on keskusteltu euroalueella, ovat hyvä asia, mutta jos kuitenkin meillä on erillisiä talousarvioita, niin loppukädessä veronmaksaja ne edelleen kustantaa. Eli meillä pitää olla selkeä kuva sitoumuksista, joita budjettiin liittyy ja kapasiteettiin euroalueella. Näin saadaan demokraattista valvontaa ja muuten tämä ei toimi. Ja tällä hetkellä neuvosto ei todellakaan halua vastata näihin vaatimuksiin ja olen todella huolissani, koska jos sopimus ensi viikolla hyväksytään tässä muodossa, niin parlamentti ei pysty sitä hyväksymään. Kiitos. Kiitos, hyvä kollega. Ja sitten menemme Mustanmeren rannoilta Itämeren rannoille ja Puolaan. Eli varapuheenjohtaja Eurooppa-asioiden valiokunnasta, herra Kalasevski. No. Ei sittenkään. Ah, okei. Oh, oh, mal. Ole pahoillani väärin, taisi lausua nimenne. Pochodzę z południowej części Polski, a więc z oddalonej od Morza Bałtyckiego. Minä tulen oikeastaan puolen eteläpuolelta, aika kaukaa Itämeren rannoilta. No, toki meillä ranta on siellä Itämeren puolellakin. Komission jäsen Lewandowski jo totesi, että olemme nyt ainutlaatuisessa tilanteessa Euroopan unionissa. Nimittäin meidän seuraava talousarviomme on entisiä pienempi. Kuitenkin samaan aikaan meidän velvollisuutemme ovat kasvaneet, koska tavoitteemmekin ovat nyt kunnianhimoisempia. Ja yhä hankalammin on täyttää kaikki nämä tehtävät. Varmasti on vähän eri suuntaan meneviä pyrkimyksiä myös. Olisikin erittäin hyvä, jos me tavalla tai toisella voisimme pystyisimme jotenkin yhdistämään voimavaramme ja tavoitteemme. Näin me voisimme saada aikaan enemmän pienemmin voimavaroin. Pitää paikkansa, että leikattu talousarvio johtaa myös tarkastelemaan hyvin kriittisesti Euroopan unionin menoeriä. aikaisemmin totesinkin, että tässä ehkä on jonkin verran myös eri suuntaan meneviä pyrintöjä. Mistä löytyy sitten ratkaisukeinoja? Olisin samaa mieltä ainakin osien Alankomaan kollegan kanssa. Mutta jos ajatellaan talousarvion uudistamista, talousarvio ehkä hyväksytään tässä jo pari viikon sisällä, eli sitä me emme pysty enää uudistamaan. Ehkä sitten seuraavaa talousarviota eli vuoden 2020 jälkeen. Ja tästä olen kyllä aivan samaa mieltä. Jos mietin tätä edellä käytyä keskustelua, komission jäsen Rehn totesi, että yksi osa ongelmaa on siinä, että meillä on kovin erilaisia talouksia. Siksi kohesiopolitiikka onkin niin tärkeässä asemassa, että saadaan maat samalle viivalle sosiaalisessa talossa kehityksessä. Olen iloinen, että kohesiopolitiikka on saanut niin paljon tukea. Todennäköisesti se jää henkiin. Sitten tutkimuksesta ja kehityksestä, koska sekin on totta kai erittäin tärkeää. mitä tulee tieteelliseen tutkimukseen, niin erot ovat vielä suuremmat kuin on taloudessa. Tämä on nähty myös eri selvityksistä. Minä toivon, että Euroopan unionin 2020 strategian myötä voidaan hiukkasen saada aikaan tasaisempi tilanne Ehkä myös ne maat, jotka eivät ole vielä saaneet kovinkaan paljon aikaan tällä saralla, saavat nyt myös muiden rinnalla. Kiitoksia, hyvä kollega. No niin, palaamme Kreikkaan ja sieltä valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja Smedas. Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. αυτή η συνεργασία στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Κοίταξε puheenjohtaja. Tämä yhteistyö ohjausjakson yhteydessä on hyvin tärkeää, jotta voidaan varmistaa, että Euroopan maissa tehdyt päätökset ovat demokraattisesti legitiimejä, mutta toivomme, että tämä yhteistyö jatkossa toimisi vähän systemaattisemmin ja paremmin eh, organisoituen. Tiedättehän, että Kreikka on taloudellisessa sopeutusvaiheessa ja siellä on jouduttu ottamaan käyttöön eh, vakausohjelma 2013 vuotta varten. Tästä huolimatta me olemme panneet täytäntöön uudistusohjelman. Tämä osoittaa, että meidän maassamme ponnistellaan kovasti samanaikaisesti, kun meillä vallitsee taantuman viidettä vuotta. Ja sitten konkreettiset kysymykset. Kohesiopolitiikka, tilastotietojen mukaan, jotka ovat saatavilla, voidaan havaita, että uusi menetelmä tulee olemaan hyvin erilainen kuin nykytilanne ja se tulee lisäämään taantuman kielteisiä vaikutuksia. Me olemme nyt kriittisessä vaiheessa Euroopan unionin osalta ja tässä vaiheessa Eh, kohesiovarojen jako tapahtuu vielä täysin vanhentuneen mielikuvan mukaisesti, mitä tulee jäsenvaltioihin ja alueisiin. Olemme sitä mieltä, että BKTn aleneminen ja se, että samanaikaisesti työttömyys on jäsenvaltiossa lisääntynyt, nämä ovat sellaisia elementtejä, jotka pitää huomioida ilman muuta siinä vaiheessa, kun lähdetään määrittelemään, miten kohesiorahat jaetaan. Ja sitten toinen kommentti tutkimukseen liittyen. Tutkimus ja kehitys ovat tärkeitä aloja jäsenvaltioiden kilpailukyvyn parantamiseksi, ei ainoastaan unionitasolla, vaan myös kansainvälisesti. Ja tästä huolimatta varojen vähentäminen johtaa siihen, että että ne jäsenvaltiot, jotka ovat alueella, jossa se taantuma, eivät pysty enää eh, panostamaan kasvuun, jos nyt viedään pohjaa Euroopan unionin sisälliseltä kilpailukyvyltä, niin tämä on eh, tulla väärin. Pitää toimia Euroopan vastoin. Ja sitten kolmas kommentti liittyen tuloihin. Te tiedätte Euroopan unionin suuri eh, haaste on se, että tarvitaan uudenlaiset omat varat, jotta voitaisiin panna täytäntöön Euroopan unionin politiikka. Meillä on ALV-tulot ja transaktiovero, mutta joka tapauksessa näitä omia varoja pitäisi mukauttaa sillä tavoin, että voidaan toimia tehokkaasti ilman, että lisätään hallinnollista taakkaa. Kiitos. Kiitoksia. Se oli erityisen mielenkiintoinen puheenvuoro se. Ja sitten palaamme Irlantiin. Puheenvuoron saa Terry Lydon senaatista. Olen pahoillani, jos nyt huonosti taas äänsin. Se ei välttämättä mennyt ihan nappiin. Onko hän läsnä? Ai ei, selvä. Hän luopuu. Eli palaamme Euroopan parlamenttiin Salvador Garriga, herra Garriga. Muchas gracias. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Tiedän, että kansallisten parlamenttien edustajat, jotka täällä tänään ovat paikalla, varmasti ovat hyvin Eurooppa-mielisiä ja tämähän on aika hankala asia ehkä puolustaa siellä kotopuolessa, vaikeampaa kuin täällä Euroopan parlamentissa. Mutta tässä kun nyt keskustelua on jo jonkin verran käyty, ehkä meidän tulisi kysyä itseltämme, että uskotteko te ja katsotteko te kansallisissa parlamenteissa, että EU-talousarvio tuo lisäarvoa kaikille. Jos tätä nimittäin ei uskota kansallisissa parlamenteissa ja jos yhteisen talousarvio pidetään tällaisena budjettina numero 29, joka tulee kaikkien jäsenvaltioiden myös uusimman Kroatian budjetin jälkeen, niin sitten eh, syntyy ongelma. Ja kun ajatellaan nyt neuvostoa, joka tekee seitsemänvuotisen budjetin, 22 miljardia talo, alle sen, mitä tämänhetkinen talousarvio on, niin pystymmekö toteuttamaan kaiken sen, mihin minkä haluamme toteuttaa. Jos kuitenkin kansallisetkin parlamentit uskovat toisin ja katsovat, että tämä EU-budjetti voi toimia vastasyklisesti ja että sen kautta, vain tämän yhteisön budjetin kautta voidaan tukea myös keskipitkän ja pitkän aikavälin investointeja. Jos te uskotte, että horisontti 2020 on hanke, joka todella tuo lisäarvoa, jota kannattaisi rahoittaa. Ja jos te uskotte, että ne sopimukset, joita on solmittu ja myös ratifioitu kansallisissa parlamenteissa, niin sitten teidän täytyy auttaa meitä täällä Euroopan parlamentissa. Teidän täytyy auttaa meitä vakuuttamalla omat parlamenttinne ja omat hallituksenne siitä, että kaikkea ei tule tarkastella kansallisten silmälasien läpi. Ei, vaan todella, jotta yhteisön politiikka onnistuisi, innovaatiot, maatalous, koheesio, kaikki eri alat, joista unionin budjetti koostuu, ansaitsevat kunnollisen panoksen. Minun mielestäni on aivan ilmeistä, että meidän täytyy tehdä tätä yhteistyötä niin kuin, yhteistyötä niin kuin olemme tehneet myös ähm, EU-ohjausjakson suhteen. Ja toivon, että viette nämä terveiset kansallisiin parlamentteihin. Kiitos. Kiitoksia paran kollegat. Ja sitten ylähuoneen nimissä Baronita Fein. Thank you, chairman. thank you. Kiitoksia. Täällä on todella viitattu usein tutkimukseen ja kehitykseen, jonka kautta voidaan saada aikaan kasvua. Ja keskustelemme horisontti 2020 ja monivuotisesta rahoituskehyksestä, jotka liittyvät yhteen. Ja talouskriisi ja sen tuomat rajoitukset ovat todella hankaloittaneet tilannetta. Mutta tässä tilanteessa. Kun puhutaan tietystä innovaatiohankkeista, joista on vaikea laskea jäsenvaltioissa niiden tuotto. Itse tutkimme innovaatio investointeja budjetin osalta. Ja haluaisimme tietää, minkälaisia me- mekanismeja komissio käyttää kustannushyötyanalyysin analyysin tekemiseen eikä käytä pelkästään perinteisiä talousmalleja. Ja sitten toinen kysymys, joka täällä mainittiin, äh, jonka Triple mainitsi finanssitransaktioverosta. Haluaisin kysyä, onko komissio tutkinut edelleen vaikutusta, joka budjettiin olisi tällä verolla? hiljattaisessa laajassa vaikutusten arvioinnissa komissio todella vahvisti, että suurta hyötyä ei tulisi omien varojen kautta, joista on siis puhuttu budjetin yhteydessä. Kiitoksia Paronitar ja sitten Giorgetti budjettivaliokunnasta Italiasta. Olkaa hyvä herra puheenjohtaja. Grazie signor Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Sanoisin, että kovasti arvostin Marinin puheenvuoroa aamupäivällä. Hän oli suorasukainen ja minäkin haluan hyvin suorasukainen ensi kertaa. Minä nyt osallistun tämän tyyppiseen tapaamiseen. Ja kyllä on sanottava, että valitettavasti se, että haluatte jotenkin demokraattisesti legitimoida nyt päätöksentekoprosessia tai varsinkin talousarviokäsittelyä, niin, niin totta puhuen – aika hankalalta näyttää, että tämä tavoite saavutettaisiin tällä tavalla. Myös ajatellaan myös tätä taloudellista hätätilannetta myös työllisyydessä. Jos mitä täällä aamulla nyt jotain kuultu, ensin pari komission jäsentä ja tänäänkin vielä toista talousarvion tiimoilta komission jäsentä, niin minusta vaikuttaa, että kovin heikkoa on, tosi heikkoa. Siksi tämä tavoiteltu legitimaatio, joka totta kai kuuluu meille kansallisille parlamenttien jäsentäjille, laahaa jäljessä. Ei se ole oikein saanut konkreettista muotoa. Siksi minä tässä nyt puhun budjettivaliokunnan puheenjohtajaa, mutta tiedän, että Italiassa aika lyhyesti piakkoin ovat vaalit tulossa, että voin ehkä pian puhua ihan vain kansalaisenakin. Eilen minä olin mukana yritystapaamisessa, siellä oli PK-yritysten edustajia huomenna ehkä osallistu jonkin toiseen tapaamiseen. Ja mitä olen nyt kuullut, kun olen saanut jotain kuulla kommentteja ajatella, mitä toimia Italiassa ja muualla tehty, niin ei siellä kovin suurta legitimaatiota ole löydettävissä. Ei kansallisissa parlamenteissa, mutta ei täälläkään, vaan kyse on ylipäätään ongelma myös kansallisessa parlamentissa suhteessa kansalaisiin. Varmastikin, jos ajatellaan, mitä voidaan kuulla, mitä minä kuulin eilen ja ehkä huomenakin kuulen, niin jos ajatellaan tätä budjettisopimusta, niin se liittyy työnverotukseen, kun taas Euroopassa monistakin syistä, tästä kuultiin juuri englannin kollegan puheenvuorossa, että puhutaan myös finanssitransaktioverosta, verosta, että voitaisiin näitä talousarvioita ruveta rahoittamaan – jos Eurooppa lähetetään rahaa ja sitten se tuli eri rahastoista takaisin, Lewandowskikin nämä mainitsi, niin me pk-yritykset eh, vaivon saamme sieltä mitään varoja, koska siellä on kaikenlaisia reunaehtoja ja ei oikein ole mahdollisuuksia hyötyä siitä. Ja sitten kolmanneksi, tässä on puhuttu suurista kysymyksistä, mutta ehkä aika hankalaa on saada aikaan näille Euroopan unionin talousarviota. Ja sitten lopuksi en tiedä, pystynkö mitään päätöksiä tekemään näissä suurissa rahoituskysymyksissä, mutta myös täytyy miettiä reaalitaloutta. Siitä tässä on myös kyse. Merci bien. Kiitoksia. Tärkeä huomio tämäkin. Rova Ada Suusa Euroopan parlamentista ja Portugalista. Obrigada, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tervehtiä kaikkia läsnä olevia edustajia. Täällä on jo kuultu eri puheenvuoroja. Herra Lewandowski ja muut parlamentin kollegat ovat puhuneet. Ja olemme saaneet kuulla, että tämä tilanne ei nyt ole sellainen, että olisi budjetti jäädytetty, vaan tässä on todellakin uhkana leikkaus, suuri, brutaali budjettileikkaus, jos ajatellaan Euroopan budjettia, joka vuosittaista budjettia tai monivuotista budjettia, se ei ole koskaan ollut kovin kunnianhimoinen, se on ollut aina aika lailla minimalistinen ja se on usein ollut paljon sen alla, mitä perustamissopimus olisi tehnyt mahdolliseksi. Eli tässä ei menty edes niin pitkälle kuin mitä olisi voitu tehdä yleensä. Ja tällä tavoin budjetti ei pysty takaamaan varojen uudelleen jakamista ja solidarisuutta. Me puolamme Euroopan budjetin lisäämistä ja myös sitä, että monivuotiset rahoituskehykset, niiden varoja lisättäisiin. MEPit ja kansallisten parlamenttien edustajat ovat nyt huolissaan samasta seikasta, jos neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat ne, jotka tässä kättä vääntävät asiasta, niin kuitenkin myös kansallisilla parlamenteilla on oma tärkeä sanottavansa ja roolinsa tässä, sillä nehän päättävät siitä, mitä politiikkaa täällä seurataan. Meillä on nyt vielä useampi kommentti. Tuskin voidaan sanoa, että talouskriisi pakotti näihin säästötoimiin. Säästötoimet olivat poliittinen valinta. Poliittinen valinta valtioilta ja Euroopan komissiolta säästöohjelmat, jotka kohdistuvat joihinkin jäsenvaltioihin, tuhoavat kasvun ja tuhoavat työllisyyden ja ne juuri nyt luovat yhteiskunnasta katastrofia. Ja mitä tulee sitten tähän finanssitransaktioveroon, se on hyvin tärkeä monesta syystä, ei vain siksi, että saadaan sitä kautta lisää omia varoja unionille, ja tämähän on erittäin tärkeää, jos ollaan pitkän aikavälin investointeja, vaan ihan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden takia on tärkeää painostaa finanssipääomaa jollain tavoin. Täällä on puhuttu kansalaista ja heidän liikkuvuudestaan. Tämä on tietysti tärkeää, jos se on vapaaehtoista, mutta jos siitä tulee pakollista, niin sitten siinä ei ole enää mitään järkeä. Työllisyyttä ei ole luotu tutkimusalalla ja suurin osa tutkimukseen tutkimusalalla työskenteleviä ihmisiä elävät koko elämänsä näin. Eh, Stipendien tarvitaan pitkäaikaisia toimia. Kiitos kollega. Nyt tässä on aika ongelmia. Täällä on vielä viisi puheenvuoron pyyntöä. En voi niitä puheenvuoron nyt antaa. Ole paholainen, Herra senaattori, te olette kerran jo puhunut tänään aamupäivällä. Iltapäivälläkin saatte puheenvuoron, mutta ilman mikrofonia. No. No. No, no je, je, je Olen pahoillani, herra senaattori. En, et, te voit näin sanoa, te puhuitte jo aamupäivällä kerran, sitä paitsi esititte oikeudettujakin näkemyksiä. Täällä on puolisen tusinaa halukasta vielä, jotka eivät vielä edes ole puhuneet. Kommentti ohi mikrofoniin. Yeah. Euh, malheureusement, les inter... Valitettavasti tulkit joutuvat kello 13 lähtemään. Meillä on omat reunaehtomme. Tässä täytyy sovitella, kuten talousarviossakin joutuu sovittelemaan näissä ristiriitaisissa reunaehdoissa. No niin, täällä on muutama minuutti vielä jäljellä ja siitä kiitokset tulkeille, että muutaman pienen minuutin verran olette vielä täällä. Ja minä käännyn tässä komission jäsenen puoleen, että hän voi vielä vastata lyhykäisesti tärkeimpiin huomioihin, joita tuli esille. Sen jälkeen rouva Trotman päättää keskustelun. Komission jäsen. Kiitos. En nyt ehkä ihan kovin lyhyesti pysty nopeasti vastaamaan, mutta yritän kuitenkin. Kun puhutaan äh, oikeutuksesta, niin Euroopan unionin on osoitettava, että se kykenee ratkaisemaan ihmisten ongelmia, ei suinkaan, että se kykenee opettamaan ihmisille, miten heidän tulisi elää. Olen aivan varma siitä, että kun äh, kansalliset talousarviot ovat nyt kovan paineen alla, niin Euroopan äh, unionin talousarvio voisi tarjota osan ratkaisua, koska se voi tarjota vakautta moneksi vuodeksi. Ei kuitenkaan hinnalla millä hyvänsä, vaan strukturoidusti, joten meidän on puolustettava myös kunnollista maksutasoa sekä kunnollista rakennetta EU-talousarviolle. Ja kun ajatellaan vertailua EU-talousarvion ja kansallisten talousarvioiden välillä, tähän hän Bernhardsson Ruotsista viittasi, niin kyllä meidän täytyisi vertailla, koska siitä huolimatta, että EU on laajentunut 15-27 kohta 28 jäsenvaltioon 2000 2010 aikana, niin budjetti on ollut kovilla. Se on kasvanut eh, vähemmän kuin kansalliset talousarviot siitä huolimatta, ettei etteivät eh, kansalliset valtiot suinkaan laajentuneet niin kuin Euroopan unioni teki. Ruotsi ja Saksa ovat kaksi poikkeusta. Ne ovat kasvaneet kansallisella, kasvattaneet budjettia kansallisella tasolla vähemmän kuin Euroopan unionin talousarvio on kasvanut. Eli siis maantieteellisesti ja myös ihan toimivaltaa ajatellen EUlla on nyt käytössä vähemmän rahaa kuin koskaan ennen. Budjettia on modernisoitava kyllä. Näinhän me alkuperäisessä ehdotuksessamme vuodelta 2011 halusimme tehdäkin, mutta niin kuin monet Jensen, Tryppel, Kalfin ja monet muut Euroopan parlamentin jäsenet tällä ovat todenneet, jos me kohdistamme eh, leikkaukset eh, sillä tavalla, että jäsenvaltiot sanelevat tämän omien etujensa mukaan, niin sitten tässä kansallisia intressejä ajetaan, suorat maksut, kohesio. Ja meidän täytyisi ymmärtää, mitä pyydämme. Jos halutaan samanaikaisesti leikkauksia Ähm, ja lisää, niin tämähän on mahdotonta, jos halutaan äh, lisää investointeja innovaatioihin ja niin edelleen. Tätähän ei kukaan vastustanut, niin tätä varten tarvitaan rahaa. Anne Jensen halusi puolustaa eurooppalaista lisäarvoa. Ja vähälläkin rahalla, pienelläkin äh, summalla Euroopan tasolla voidaan tehdä paljon. Me... Ähm, elätämme tällä hetkellä noin kahta miljoonaa ihmistä Syyrian pakolaisleireillä. Muistakaa tämäkin, tämä on meidän yhteinen ponnistelumme. Puolitoista miljoonaa ihmistä Irakissa saa puhdasta vettä ja niin edelleen meidän ponnistelujemme vuoksi. Kansalliset osuudet ovat hyvin pieniä, mutta yhdessä kun toimimme, niin voimme, saamme aikaan paljon. Emme me tässä nyt mitään vallankumousta tulopuolelle odota, niin kuin Alan tuossa totesi, niin se tulee olemaan hyvin vaikeaa. Ja mitä tulee FTT, finanssitransaktioveroon, niin ehkäpä vahvistetun yhteistyön kautta. Mutta tämä on aika valitettavaa, koska meidän tarvitsemme avautumista – esimerkiksi FTT voisi tarjota meille valoisampaa tulevaisuutta. 7. ja 8. helmikuuta tämä tulee olemaan todellinen koetin kivi Euroopan johtajille. Euroopan unioni sai menneisyytensä vuoksi pääasiassa Nobelin rauhan palkinnon, mutta nyt Euroopan unionin tulisi osoittaa, että se tarjoaa taloudellista vakautta tulevaksi seitsemäksi vuodeksi. Kiitoksia. Kiitos ja Katrin Trautman, joka on budjettivaliokunnan esittelijä. Kiitos puheenjohtaja, johtaja vain lyhyesti ja nopeasti. On korostettava nyt sitä, että kaikki Euroopan ja kansallisten parlamenttien edustajat ovat sitä mieltä, että on tärkeää, että tämä on 28 jäsenvaltion budjetti. Ei tässä yhdet valtiot päätä toisia vastaan. Tällä tavoin meidän budjettimme ei pysty toimimaan vipuna eikä antamaan lisäarvoa. Ja sitten toinen asia on kasvu. On tärkeää, että pystytään asettamaan Euroopan budjetti siihen tilanteeseen, että se pystyy todellakin luomaan investointia ja lisäämään sitä. Se on todella tärkeässä eh, asemassa tässä mielessä ja siksi vuotuinen kasvuselvitys siinä on tähän viitattava ja myös kestävään kehitykseen ja työpaikan luomiseen. Ja toinen seikka, joka käymme tästä keskustelusta, ovat jäsenvaltioiden panokset, te sanoitte puheenjohtaja aluksi liittyen budjettiin, että nyt on todellista epätasa-arvoa siinä, miten jäsenvaltiot antavat panoksensa unionin budjettiin. Tähän asiaan on paneuduttava, sillä muuten käy niin, että jäsenvaltiot koko ajan haluavat vähentää panostaan Euroopan unionin budjettiin. Ja tämä sitten johtaa tietynlaiseen budjettiumpikujaan ja ehkä jopa umpikujaan monivuotisten rahoituskehysten osalta. Minä tein ehdotuksen, eli että otettaisiin tehtäisiin laskutoimitus, jonka sitten budjettivaliokunta hyväksyi liittyen kansalliseen budjettivajeeseen, ja sitten tämän jälkeen on päästy eteenpäin. Toivottavasti tämä onnistuu siksi, että meidän budjettimme on investointibudjetti, on tärkeää, että investoinnin avulla voidaan lisätä kilpailua ja siksi on rangaistava niitä maita, jotka eivät toimi oikealla tavalla. Ja sitten demokratiaan demokraattinen legitimiteetti, siihen tarvitaan mukaan siis kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti, kaikkien on mukana kaudessa. Ja lopuksi sanoisin, että meidän on vaadittava jäsenvaltioilta, että toimitaan johdonmukaisesti. Johdonmukaisuus on tässä tärkeää, jotta kansalaiset voivat meihin luottaa kun jäsenvaltiot ja komissio ja me parlamenttina puhumme kunnianhimoisista tavoitteista, mutta emme kuitenkaan anna itsellemme mahdollisuuksia, joilla tähän päästäisiin, niin meiltä menee sitten demokraattinen legitiimiys. Ja siksi on tärkeää korostaa eh, sitä, että ei voida olla maksamatta laskuja, jos meidän budjettimme ei ole politiikamme tasolla, niin emme pysty rahoittaa mm, meidän eh, velkaamme ja sitten lähdettäisiin luomaan velkaa meidän budjettimme tasoisesti. Ja tässä siis loppukommenttini. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon kollega. Ja nyt lopetamme tässä vaiheessa työskentelymme. Haluaisin kiittää kaikkia. Täällä on ollut kuultu 16 puheenvuoroa tässä työpajassa. Ja Ranskan senaatin vähän eh, epämieltävän kommenttiin liittyen haluaisin sanoa, että kukaan ei ole täällä saanut tänä aamuna puhua kaksi, kahta kertaa. Ja sitten toisaalta tällainenkin yksi henkilö kaikista parlamentista pyytänyt puheenvuoroa ja he ovat kaikki tämän saaneet. Eli jos kukaan ei nyt sano toisin, niin tässä sekä alahuone että ylähuone, senaatti ja kansalliskokous ovat molemmat saaneet eh, puheenvuoron omalle edustajalleen tänä aamuna. Täällä sitten vielä kuitenkin muutama kollega, jotka olisivat halunneet käyttää puheenvuoron, mutta tämä ei ollut mahdollista. Tulkit joutuvat täältä lähtemään. Minä olen pahoillani tästä. Mm, he eivät nyt siis ehdi puhumaan, mutta heidät asetetaan etusijalle sitten iltapäivän varten, jos he haluavat Eh, vielä puheenvuorossa esittää. Tämän aion kertoa myös iltapäivän puheenjohtajille. Ja sitten lopuksi vielä tässä hyvä uutinen. Kutsumme nyt teidät kaikki lounaalle lounastauolla ja siellä sitten voimme syödä ja juoda kansallisten parlamenttien budjettimme kunniaksi. Jatkamme iltapäivällä. Istunto loppuu.